avoimuudesta ja että Euroopan asiat ovat paljon paremmassa syynissä kuin konsanaan tähän asti ovat olleet, jos tämä hyväksytään. Kiitos edustaja Sayer. Kun, kun mainitsit, että, tämä, että puhutte suuresta yleisöstä, varmaankin tarkoitat, tarkoitatte puhe, puhe, puheenjohtaja, ryhmäpuheenjohtajana, joka, joka on ainoa täällä paikalla olejoista nämä ovat joka tapauksessa paljon asian puolella tai sitä vastaan muuta. Tämä, tästä äänestys suoritetaan huomenna ja seuraava istunto pidetään huomenna 16. päivä joulukuuta. Pyhän Adelaiden päivä, hän, se on äiti vain näin, nimi, yhdeksästä aamulla alkaen ja lounastavan jälkeen kolmesta viiteen iltapäivällä. Esityslista on äh, julkaistu ja äh, huomenna sitten, joka on ta- tarjoutuu tilaisuus toivottaa teille kaikille hyvää joulua. Nyt tyydyn toivottamaan vain hyvää illanjatkoa. Kiitos.